nämä asiat on lähetetty asianmukaisen valiokuntien. Sitten siirrymme esityslistalle. Viime torstaina päätettiin esityslistasta, joka on teille Ja nyt kun on neuvoteltu poliittisten ryhmien kanssa, ehdotamme seuraavia muutoksia esityslistalle Eli keskiviikkona toinen ja kolmas kohta käsitellään päinvastaisessa järjestyksessä. Eli sosiaalisten oikeuksien pilarit käsitellään toisena kohtana heti Unkarin tilanteen jälkeen. Vastustaako joku tätä? Eli esityslista on näin ollen muutettu. Lisäksi olen saanut Ah, edustaja Pitellä, olkaa hyvä. Non sul punto su cui siamo... No ei tämä liity tähän asiaan, mutta ehdottaisin, että sen jälkeen kun on keskusteltu Unkarista, laadittaisiin sitten päätöslausama toukokuuksi. Yes, on Ai, tämä on siis teidän pyyntönne. Siis tosiaan SND-ryhmä on pyytänyt, että nyt kun keskustellaan Unkarin tilanteesta, niin että sen jälkeen laadittaisiin päätöslausema, josta äänestettäisiin toukokuun ensimmäisellä istuntojaksolla. Eli tämä varmaan riitti, että pyyntö esitettiin näin. Vastustaako joku edustaja Pitellan ehdotusta? Kuka on sitten sitä vastaan? Jurek. Olkaa hyvä. Izbo, Wysoka Izbo, Europa ma już dość konfliktów. Euroopalla on ollut tarpeeksi konflikteja. Meidän ei tule käynnistää jälleen uutta konfliktia maan kanssa, joka haluaa harjoittaa omaa kulttuuripolitiikkaansa. Toki voimme asiasta puhua, jos sitä halutaan, mutta se, että tehdään päätöslauselma ja käynnistetään riitaa toisen maan kanssa. Tämä vain syventää meidän kriisiämme. Monet tuntevat solidaarisuutta Unkaria kohtaan, mutta huolimatta siitä, mitä me mietimme ja ajattelemme, me emme saa lähteä jakamaan Eurooppaa. Me emme tarvitse tätä. Eli äänestämme nyt sitten... Ah, sieltä, olkaa hyvä. Vergia, olkaa hyvä. Monsieur Président, puhemies. Pieni täsmennys. Tämä liittyy herra Pitelän pyyntöön. Useiden ryhmien kesken oli sovittu, että pyydämme päätösolosemaa tekstiä ja myöskin sitä, että onko hätetään tutkimusmatka. Näitä, näistä pitäisi käsitellä, näitä pitäisi käsitellä yhdessä, niin kuin oli sovittu ryhmien kesken. Kiitos. Onorevole, io... Minä olen saanut tämän pyynnön Pitelalta ja SND-ryhmältä, eli että keskustelun jälkeen laadittaisiin päätösosma, josta äänestetään toukokuussa. Ei ole pyydetty, että mitään delegaatiota lähetettäisiin maahan. Quindi mi pare che la si pronuncia... Eli käsittelemme nyt ainoastaan asioita, jotka ovat esityslistalla, eli varmaan tällaisia muutoksia ei ole tehty. Eli nyt äänestämme edustaja Pitellän ja SND-ryhmän ehdotuksesta, eli että laaditaan päätöslauselma Unkarin tilanteesta, josta äänestetään toukokuun ensimmäisellä istuntojaksolla. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli Keskustelun jälkeen laaditaan päätöslausuma, josta äänestetään toukokuun ensimmäisellä istuntojaksolla. Sitten on pyydetty, että korkean edustajan julkilausuma koskien koptien tilannetta Egyptissä lisätään esityslistalle Syyriä-keskustelun jälkeen ja että Diakonon mietintö lykättäisiin toukokuulle. Eli Obermeier saa esittää tämän pyynnön ENF-ryhmän nimissä. Danke, Herr Vorsitzender. Am 9. April, am Palmsonntag, verübten Islamisten in Ägypten während der Messfeierlichkeit ähm, kopteja vastaan on tehty, kristillisiä kopteja vastaan on tehty iskuja, 78 kuoli ja kristillistä vähemmistöä on äh, ahdisteltu yhä enemmän, syrjitty ja sorrettu yhä enemmän, vaikka nämä, tämä vähemmistö on ollut siellä satoja vuosia. 49a-artiklan mukaan pyytäisin, että tämä asia otettaisiin esityslistalle ja että äh, tästä äänestettäisiin nimenhuutoäänestyksellä. Ja äh, Paavi aikoo myös vierailla tuolla alueella, nimenomaan koptien keskuudessa. Kiitoksia. Haluaako joku vastustaa tätä esitystä? Siis vastustaako joku? Preda. Puhemies, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Meidän ryhmämme kannattaa sitä, että keskustellaan koko Lähi-idän alueen kristityistä, eikä pelkästään kopteista. Huomenna Egyptin suurmufti on vierailulla. Silloin olisi hieno hetki ilmaista meidän huolemme koptien kohtelusta. Jo toukokuun puolivälissä esitystä on hyvinkin täynnä, joten toivon, että tämä saadaan esitystä nyt. Honorevole Obermeier. Edustaja Obermeier pidättekö kiinni tästä ehdotuksesta, että keskusteltaisiin Egyptin kopteista tällä istuntokaudella, vai olisiko parempi, että tehtäisiin niin kuin Preda ehdotti, eli että käytäisiin keskustelua sitten toukokuussa. Siis täysin voi ottaa ihan vapaasti takantaa tähän nyt. Näin, ich glaube, die Situation ist höchst Tämä tilanne on erittäin akuutti, tätä ei tule jälleen kerran siirtää eteenpäin. On erittäin paljon muitakin asioita, jotka ovat yhtä akuutteja kuin tänä päivänä. Eli minä haluaisin pitää kiinni siitä, että meidän tulee nyt ottaa tähän asiasta, asiasta kiinni ja asettaa se esitys listalle. Eh, voorzitter, mag ik u even informeren? Puhemies, Eli meidän täytyy katsoa, mitä teemme. Täällä on nyt kaksi ehdotusta esitetty. Ja sitten Predan ehdotus, josta ehkä äänestetään, mutta minä kyllä tunnen sympatiaa Obermeierin ehdotukselle, mutta myöskin tälle toiselle ehdotukselle, josta nyt ehdostetaan, eli interryhmän varapuheenjohtajana tunnen kyllä sympatiaa myöskin Predan ehdotukselle. Eli haluaisin nyt tietää, mistä nyt tässä äänestetään. Onorevole Bustinaru. Bustinaru. Presidente, I fully agree with... Puhemies, olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän kuuluukin keskustella tilanteesta, mutta ensinnäkin, ketä voidaan syyttää, koska valtiolliset toimijat tekevät kaikkensa estääkseen terroristi-iskuja. Tiedämme, että terroristit ovat terroristeja ja uhrit ovat uhreja, huolimatta siitä, että täytyy mainita heidän uskontokuntansa. Siksi pitä, pitäisin parempana Preidan ehdotusta niin, ettei pelkästään puhuttaisi yhdestä ryhmittymästä vai ylipäänsä uskonnollisesta ulottuvuudesta koko tämän tragedian yhteydessä. L'aula è sovrana. Metto in votazione. Eli nyt äänestämme ENF-ryhmän pyynnöstä, jonka Obermeier esitti, eilin, että esityslistalle tällä kertaa otetaan mukaan keskustelu koskien koptien tilannetta Egyptissä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Kiitos. Vote chiuso. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Ja mitä tulee sitten Predan ehdotuksen? Ah, sieltä, Peres. Tulee Peres. Je ne sais que ça ne changera rien au vote, mais je voulais lui dire että meni tähän äänestykseen, mutta se on se vain, että minulla ei ole äänestyskorttia niin mukana ja mä olisin kyllä äänestänyt vastaan, jos olisi ollut. Allora, vi propongo la seguente. Eli ehdotan seuraavaa ratkaisua. Puheenjohtajakokoushan päättää sitten seuraavan istuntokauden esityslistasta. Eli puheenjohtajakokouksessa sitten käsitellään tätä Predan ehdotusta, jota sosialistit Bostinaro tukivat. Eli ei nyt kannata äänestää tästä nyt, koska kokous tästä sitten päättää. Ja uskon, että enemmistö kannattaa sitä, että toukokuun ensimmäisellä istuntojaksolla keskustellaan koptien sorrosta ympäri maailmaa. Ja huomenna sitten, kun tapaamme suurmuftin, korostamme, kuinka tärkeää Euroopan parlamentille on suvaitsevaisuus, uskontojen välinen vuoropuhelu ja rinnakkaiselo. Egyptissähän on tietysti muslimienemmistö, mutta siellä on noin 10 miljoonaa kristittyä. Eli meille vähemmistöjen suojelu on tärkeää, niin kuin Euroopassakin tehdään. Eli välitän sitten tämän viestin suoraan suurmuftille, jonka tapaamme sitten täällä parlamentissa. Ja sen jälkeen puheenjohtajakokous sitten vahvistaa päätöksen joka liittyy tähän kysymykseen. Sitten torstaina oikeusasioiden valiokunnassa tehtiin päätös Lybretonin koskemattomuus ja tästä äänestetään sitten huomenna. Ja GUE-ryhmä on säännön 105.3 kohdalta pohjalta ehdotuksen, joka liittyy muutokseen liitteessä 2, joka liittyy asetukseen EU 978-2012, joka liittyy tullietuuskohteluun. Ja tästä päätöslausumasta äänestetään huomenna. Eli esityslista on hyväksytty näin muutettuna. Sitten komission julkilausuma. Unkarin tilanne. Ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans komissiosta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Arvon sen että pääministeri. Hiljattain tapahtunut kehitys Unkarissa on huolestuttanut monia ihmisiä EU:ssa, mutta muuallakin maailmassa. Olemme yhtä huolissamme kuin